sivustollamme. Mitä tulee puheenjohtajan kokoukseen 149 artiklan mukaisesti 16 lokakuuta hyväksymään tekstiin. Se on jaettu teidän käyttöön. Mitä tulee tämänpäiväisen esityslistaan, niin siihen liittyen minulle ei ole esitetty minkäänlaisia tarkistuksia. Onko kommentoitava? Kiitos. Ensimmäinen liittyy artiklaan 163, jossa on kysymys yhden minuutin puheista. Minä olen pyytänyt yhden minuutin puhetta liittyen Saksan sotakorvauksiin, jälleenrakentamisiin ihmisille, sukulaisille, niiden sukulaisille, jotka Kreikassa – teloitettiin sodan aikana, mutta en saanut äh, puheaikaa, koska minulle sanottiin, että ei ole tarpeeksi aikaa minulle puhua. Kuitenkin, äh, hyvä puhemies, ensimmäistä kertaa minä näin, että tänään maanantaina meillä ei ole edes yhden minuutin puheita ja että ne on sen sijaan siirretty torstaille, jossa meillä on kaksi tuntia vain ja mm, käytettävissä tälle asialle, yhden minuutin puheelle ja muille asioille. Herra puhemies, mikäli me olisimme kyenneet puhumaan tästä tänään kello seitsemältä, meillä olisi ollut mahdollisuus puhua 10 tai 11 asti illalla. Ei meillä nyt aina voi olla näin kiire ja aikapaineita. Pyytäisin teitä siirtämään tämän asian tälle päivälle. Asia varmaankin tuli selväksi. Tämän tyyppiset työjärjestysmuutokset, ne on ehkä jatkossa jätettävä kello 16 mennessä, niin kuin työjärjestyksessä sanotaan, mutta te olette uusi jäsen ja tästä syystä muistutan teitä tästä seikasta. Tänään tein vielä poikkeuksen. Mitä tulee yhden minuutin puheenvuorojen siirtämiseen, se ei johdu sisällöllistä syistä, vaan ihan muodollista syistä. Tänä iltana järjestetään vielä kuulemistilaisuuksia kahden komissaari toimen osalta ja tästäpä syystä poikkeuksellisesti minuutin puheenvuorot päätettiin puheenjohtajakokouksessa siirtää toiselle ajankohdalle, koska infrastruktuuri vaatimusten perusteella näin oli tehtävä, koska me haluamme keskiviikkona vielä äänestää uudesta komission kokoonpanosta. Tässä ei ole mitään tekemistä tämän sisällön kanssa, vaan ihan organisatorista syistä näin on päätetty päätetty tehdä. Kollega Stoish. Haluaisin viitata virheeseen ainakin saksankielisessä käännöksessä esityslistassa. Kello 12 keskiviikkona sanotaan EUn komission vaalit ja pyytäisin, että tämä tarkistetaan sen vuoksi, että artiklassa 17 kohta 7 EUn perustamissopimuksessa sanotaan selkeästi, että kansalliset hallitukset valitsevat omat ehdotuksensa ja ehdokkaansa. Komission ja Euroopan parlamentti voi vain vahvistaa tämän komission valinnan an block 28, äh, 28 jäsenen komissiona. Das ist äh, sicher eine interessante mielenkiintoista. Työjärjestyksen 118 artiklan mukaan parlamentti valitsee komission. Olkaa hyvä. Puhemies, pitää paikkansa, että olen uusi edustaja täällä. Mutta minä tiedän kyllä, kello neljältä on määräaika 11 alkaen olen yrittänyt olla yksikköihin yhteydessä, mutta en ole kiinni ketään saanut vastaamaan asiaista. Toinen asia vielä. Tämä on kiireellinen tämäkin. On tehty ehdotus puhua kiireisessä myös Turkin teoista Pohjois-Kyproksessa. M mutta siellä esimerkiksi Kyproksen alueelle tuli turkkilainen alus. Eli meidän on täysistunnossa tehtävä myös päätös käsitellä tämän tyyppisiä kiireellisiä. Tämä ei liity työjärjestykseen. Ymmärrän mitä ajatte takaa, mutta se ei liity työjärjestykseen. Muistutaisin siitä, että on valitettavaa, ettei ette saaneet minuun yhteyttä mutta tästä talosta löytyy vaikka ja minkälaisia infrastruktuureja. Käyttäkää vaikka sähköpostijärjestelmää. No, me voimme kertoa, miten näitä käytetään. Noch zum Montag. Maanantaihin vielä. Eli tämänpäiväiseen kokoukseen liittyen. Siis maanantaihin liittyen vai johonkin muuhun istuntopäivään liittyen? Se on on est lundi, nous sommes. Nyt tuolla maanantaissa. Esityslista maanantaita varten. Liittyykö puheenvuoronne siihen vai johonkin toiseen päivään? Vai tiistaihin? Pasu mardi. Eli mennään tiistaihin sitten, olkaa hyvä. Monsieur le Président, la conférence des présidents. Kiitos puhemies. Puheenjohtajakokous on ajatellut, että talousarvokeskustelussa keskustelussa puhuttaisiin 2015 ehdotuksesta ja sitten kakkos lisätalousarviosta 2014. Koordinaattoreiden yhteisymmärryksellä budjettivaliokunnassa esitän, että me voisimme keskustelussa kääntää näiden järjestystä. Ensin käsiteltäisiin lisätalousarviota numero 2 2014 ja sen jälkeen puolestaan 2015 talousarvioesitystä. Näin puhutaan myös 300 miljardista, jota Juncker on esittänyt ja nyt on ylipäätään talousarvokeskustelussa kyse maksamattomista määrärahoista vuodesta 2010 alkaen. Ja tämä summa vain menee eteenpäin. 2015 miljardia ja seuraavana vuonna 2011 miljardia ja sitten 2012, 16, 23 miljardia, 2013 ehkä jopa 30 miljardia tämän vuoden loppuun mennessä. Se on todellakin erittäin valitettavaa. Emme voi antaa maksamattomien maksujen kasvaa tässä määrin budjettiviranomaisena. Me halusimme kiinnittää neuvostonkin huomiota tähän ensinnäkin ottaen esille 2014 lisätarosarvion. Se olisi nimittäin hyvä tilaisuus myös tämä velka tasapainottaa. Viime torstaina meillä oli kolmikantaneuvottelu ja esitimme tämän periaatteen koordinaatteiden yhteisymmärryksen pohjalta ensin 2014 lisätalousarviota varten ja sitten 2015 talousarvioesitystä varten. Siksi toivoisin, että me voisimme kääntää tiistaina keskustelun järjestystä, kuten äänestystä myös keskiviikkona. Eli ensin lisätalousarvio ja sitten talousarvoesitys. Niin paljon kiitoksia kollega Ertui. Ryhmien edustajien kanssa asiasta on jo päätetty. Puheenjohtajakokouksessa yksimielisesti päädymme siihen ratkaisuun, että lisätalousarvio numero 2 kautta 2014 sen käsittely siirretään Euroopan unionin yleisen talousarvion käsittelyn edelle. Eli tämä toiveenne on oikeastaan huomioitu jo. Ja saanen kiittää teitä siitä, että viittasitte tähän tämänhetkiseen tilanteeseen. Viittasitte edellisen puheenjohtajan toimiin ja minä valitettavasti jouduin aikaisemmin aina uudestaan ja uudestaan palaamaan tähän samaiseen kysymykseen. Onko tiistain istunto tuohon liittyy vielä jotain huomautettavaa, ei näytä olevan, joten näin pääsemmekin keskiviikon esityslistaan. ECR-ryhmä on pyytänyt, että komission varapuheenjohtajan ja korkean edustajan lausuma lisättäisiin keskiviikon kolmanneksi kohdaksi. Ai, Eli kyse on keskustelusta ilman päätöslauselmaa. Kyse on asia Bibibin kuoleman rannaistuksesta. Kollega Van Dalen, olkaa hyvä. Kiitos. Puhun ryhmäni nimissä samoin kuin tämän parlamentin työryhmän varapuheenjohtajana liittyen uskonnon eh, vapauteen työryhmän puheenjohtajana olemme vastustaneet eh, Pakistanin Jumalan pilkkalainsäädäntöä, jonka perusteella ihmistä voidaan tuomita mikäli he ovat loukanneet Muhammedia, profeetta Muhammedia, ja silloin heidät voidaan tuomita kuoleman tuomioon. Asia Bibi tuomittiin pari vuotta sitten kuolemaan nimenomaan tästä, ja Renzi tänä kesänä vielä mainitsi tämän. Ikävä kyllä tilanne on nyt niin, että viime torstaina Lahoren tuomioistuin vahvisti tämän kuolemantuomion ja sen vuoksi meidän on tehtävä kaikkemme, jotta voimme välttää tämän kuolemantuomion ja saada poistettua tämän Jumalan pilkkalainsäädännön. Sen vuoksi olen pyytänyt, että keskiviikko-iltapäivänä voisimme keskustella tästä korkean edustajan kanssa. Kiitos. Für den Antrag möchte Frau Edustaja Björk puhuu tämän ehdotuksen puolesta. Olkaa hyvä. Tack så mycket. Vi... Kiitos GNGL. Totta kai olemme huolestuneita Vivisin tapauksesta, mutta olemme yhtä lailla huolestuneita siitä, että ei kuoleman tuomioiden määrä vähene, vaan kasvaa. Kaiken kaikkiaan 708 on kuolemanrakastuksen saanut ja teloitettu. 2005 yli 700 on teloitettu ja Yli tuhat on tuomittu kuolemaan. 23 000 on kuoleman tuomittuja odottavat nyt kuolemantuomion täytäntöönpanoa. Me haluamme laajempaa keskustelua täysistunnassa korkean edustajan kanssa. Kiitoksia. Kiitokset edustaja Björk. Haluaako joku esittää vastalauseen? Siis haluatte puhua tätä ehdotusta vastaan? Ei. Haluaako joku puhua tätä ehdotusta vastaan? Siinä tapauksessa voimme äänestää tästä ehdotuksesta. Eli että tämä asia lisättäisiin kolmanneksi kohdaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muita keskiviikkoon liittyviä pyyntöjä ei ole olemassa. Mitenkäs on torstain laita? Siihenkään liittyen ei ole mitään. Siis torstaihin liittyen vai ko? Olkaa hyvä. Anteeksi puhemies, mutta en oikein ymmärrynyt, mitä esityslistalle piti tulla. Täällä oli puolesta ja vastaan ehdotuksia se oli vain yksi äänestys, joka oli kauhean selvä. Voitteko kertoa, mistä me äänestimme? Mitä tulee esityslistaan? Kiitos. van Kyse on Van Dalenin pyynnöstä, jonka mukaan Ashton ensi keskiviikkona ottaa esille kolmannenkin asian lausuessaan parlamentille asioistaan. Eli kyse on Asia Bibin kuoleman rangaistuksesta. Kollega Björk tuki tätä ehdotusta ja kukaan ei esittänyt vastalausetta. Kollega Björk sanoi selkeästi, minä siis kysyin, että onko täällä joku, joka on valmis tukemaan tätä ehdotusta, ja te käytitte puheenvuoroja ja sanoitte, että haluaisitte käydä laaja-alaisempaa keskustelua tästä, eli ettei pelkkä tällainen lausuma riitä, mutta mitä haluatte vielä lisää? Mitä tämä tarkoittaa, tämä niin sanottu laaja-alaisempi keskustelu, jota toivotte? Kollega Björk, olkaa hyvä. Jag ber om ursäkt. No, pyydän anteeksi. Minä olen uusi tässä parlamentissa. Se, mitä minä haluaisin pyytää, on, että sen sijaan, että me puhuisimme yhdestä erityisestä yksittäisestä tapauksesta, että me puhuisimme yleisemmällä tasolla kuolemantuomiosta niin, että me emme rajoitu vain tähän yhteen tapaukseen, vaan että me puhuisimme tästä kuolemantuomiosta ja siitä, että kuolemantuomioiden käyttö on lisääntynyt sen sijaan, että se vähentyisi. Okei. Okay. Das habe ich jetzt auch besser verstanden. Hyvä, no nyt ymmärsin asian paremmin. Tulkitsin äsken sanomanne niin, että koska te tuette tätä pyyntöä, niin myönnettäköön. Eli ette te tässä tue tätä ehdotusta, vaan kyse on vaihtoehtoisesta esityksestä, mutta minulle syntyi sellainen vaikutelma, että enemmistö täällä tukee Van Dalenin pyyntöä, joten katsotaan mitä te toivotte, se muistetaan, eli laaja-alaisempi kuolemaan rangaistusta käsittelevä keskustelu, mutta se ei olisi ensimmäinen kerta, että tällaista laaja-alaisempaa keskustelua aiheesta käydään. Mitä tulee Van Dalenin ehdotukseen, niin enemmistö on sitä valmis tukemaan. Mutta jos haluatte, niin me voimme äänestää myöskin teidän ehdotuksestanne. Ei kannata hermostua, juuri tätähän minä tarkoitin. Ihan rauhassa, kuunnelkaa ensin tulkkaus loppuun. Siis jos kollega Björk toivoo, niin tästä ehdotuksesta ne voidaan vielä äänestää. Toivotte siis sitä. No, tehdään niin. Eli kyse on nyt kollega Björkin ehdotuksesta, Eli ettemme keskustelisi tästä yksittäistapauksesta, vaan yleisemmin kuoleman rangaistuksesta. Nyt kysyisin, ketkä puoltavat tätä edustaja Björkin toivetta? Gegen. Vastaäänet. Tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi kollega Van Dalinin ehdotukseen äänestetäänpä siitä. Eli ketkä puoltavat kollega Van Dalinin ehdotusta? Pestäkin vastaan tyhjää selvä enemmistö puoltaa ehdotusta. Kiitoksia. Ja muodon vuoksi vielä kysyisin, että onko torstaihin liittyen vielä jotain huomautettavaa, ei näytä olevan, joten näin pääsemme komission lausumaan aiheesta tulvien parempi ehkäisy ja hallinta Euroopan tasolla. Kyse on komission julkilausumasta ja puheenvuoron saa komission jäsen Borg. Kiitos puhemies. Komission ja komission jäsen Georgievan